Eh, have probably not, eh, not... Hyvät kollegat, kuten varmaankin olette huomanneet, tänään on EUn ihmiskaupan vastainen teemapäivä vuonna 2018. Siksi minulle on kunnia olla puheenjohtajana täällä kokouksessa. Yhteispuheenjohtajana on Joao Pimenta Lopes, joka on varapuheenjohtaja naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunnassa, FEM-valiokunnassa. Toivotan tervetulleeksi myös komission jäsen Avramopuloksen, kunhan hän ehti tänne paikalle. Tämä aihe on koordinaattoreiden toimesta laitettu esityslistallemme oikea-aikaisesti. Tämä päivä muistuttaa meitä siitä, että ihmiskauppa on vakava ihmisoikeusrikkomus. Vuonna 2011 Euroopan unioni hyväksyi EUn ihmiskaupan vastaisen direktiivin 2011 kautta 36 kautta EU, jota vahvistettiin EUn strategian kautta 2012-2016 ja komission tiedonannon kautta vuonna 2017. Direktiivi ja muut asiakirjat kattavat monia toimia, jotta saadaan kokonaisvaltainen lähestymistä. Haluaisin muistuttaa vain yhdestä tekijästä. Haluaisin painottaa sitä, että on hyvin tärkeää, että ihmiskaupan vastaisen direktiivin kautta puututaan rankaisemattomuuteen, josta syylliset pääsevät usein nauttimaan. Libe-valiokunta on useita kertoja pyytänyt jäsenvaltioita pohtimaan kriminalisointia tässä kysymyksessä ja haluaisin vahvistaa tämän ehdotuksen täällä. Viimeksi keskustelimme tästä aiheesta yhteisessä kuulemistilaisuudessa, jonka otsikko oli naisille ja lapsille käytävä kauppa siirtolaiskysymyksissä, aikamme uusi orjuus. Tämä järjestettiin tämä kuulemistilaisuus kesäkuun 21. päivä 2018. Haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että me puhuin ainoastaan siirtolaisuudesta, ihmiskaupasta, siirtolaisiin kohdistuen, vaan ihmiskauppaa tapahtuu myös EUn sisällä ja se liittyy myös EUn kansalaisiin. Useat raportit antavat meille lisätietoa siitä, miten ihmiskauppaa pääsee tapahtumaan. Ja voimme pohtia myös sitä, ovatko toimimme olleet menestyksekkäitä tähän mennessä. Ennen vuoden loppua me odotamme komissiolta raporttia artiklan 23 mukaan, samoin kuin edistyskertomusta artiklan 20 mukaan ihmiskaupan vastaisessa direktiivissä. Tämän päivän kokouksessa saamme kuulla tutkimuksessa, joka liittyy sukupuolikohtaisiin toimenpiteisiin ihmiskaupan torjuntatoimissa. Tämä auttaa meitä ymmärtämään asiaa paremmin. Tämän tutkimuksen takaa löytyy Euroopan tasa-arvoinstituutti. Ja ennen kuin vieraat saavat puheenvuoron, haluaisin pyytää Joa Pimenta Lopesia, FEM-valiokunnan varapuheenjohtajaa, sanomaan muutaman sanan johdannoksi. Obrigado, signora president. Kiitoksia. Aion nyt puhua äidinkieltäni. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tänään paikalla. On hienoa, että tässä kuulemisessa voidaan käsitellä nyt ihmiskauppaa. Me tiedämme, miten ihmiskauppa liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja erinäisiin strategioihin, joita hyödynnetään kiristys. Kyse on erityisesti naisista ja lapsista. No tietysti mukana myöskin miehiä, jotka ovat alhaisemmista yhteiskuntaluokista. Naisten oikeuksien valiokunnassa on jo laadittu useita tekstejä tästä aiheesta. Ja olemme panneet merkille, miten tämä ilmiö vaikuttaa suhteettomasti lapsiin ja naisiin. Lisäksi ihmiskauppa on eräänlainen väkivallan muoto naisia kohtaan, ja se sitten sitten liittyy hyvin läheisesti myöskin seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Lisäksi on erityisen tärkeää, että ennen tätä kuulemista hankin tietoa ja Euroopan komission sivuilla on tietoja, jotka meistä vaikuttavat ristiriitaisilta. Ensimmäisellä sivulla – todettiin, että noin 80 prosenttia ihmiskauppatapauksista liittyy seksuaalisen hyväksikäyttöön ja pakkotyöhön, mutta viime vuonna sitten kumottiin nämä tiedot ja sanottiin, että 70 prosenttia tapauksista ovat nimenomaan pakkotyöhön liittyviä tapauksia. Eli jos katsotaan tätä ensimmäistä viittausta, valtaosa näistä ihmiskaupan uhreista ovat lähinnä joutuneet prostituutioon. Ja sitten 95 prosenttia naisuhreista – niin 95 prosenttia, prosenttia näistä naisuhreista, jotka ovat siis seksuaalisen hyväksikäytön uhreja, niin he ovat naisia. Sitten on muitakin rikoksia, esimerkiksi asekauppaa, huumekauppaa, seksuaalisen hyväksikäytön kantta. Voidaan sitten lähteä rahanpesuun, joka liittyy näihin muihin rikoksiin. Nyt kun puhutaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja niistä vastauksista, joita jäsenvaltioissa EU on löytynyt näihin ongelmiin, seksuaalinen hyväksikäyttö ja prostituutio ovat kysymyksiä, jotka liittyvät läheisesti ihmiskauppaan. Ihmiskauppa on kytköksissä myöskin eriarvoisuuden, syrjäytymisen ja köyhyyden lisääntymiseen, ja se heikentää monien ihmisten asemaa ja yhä useammat naiset ovat alttiina ihmiskaupalle. Eli tässä pari sanaa aluksi ja toivottavasti tästä tulee sitten hedelmällistä keskustelua. Kiitos. Kiitos oikein paljon kiinnostavasta johdannosta. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron tohtori Maria Vasiliadulle, joka on EU-koordinaattori. For, uh, being... Kiitoksia kovasti, kiitoksia, että tulitte tänne tänään ja haluan kiittää myös molempien valiokuntien puheenjohtajia siitä, että olette sitoutuneet puuttumaan tähän uh, ongelmaan. Euroopan parlamentti <clears throat> on tosiaankin ottanut tämän sydämensä asiaksi ja se on hyvä asia tämä on nyt EUn 12 salakuljetuksen ihmiskaupan vastainen vuosi. Haluamme muistaa siitä, että on tuhansia ja taas tuhansia miehiä ja naisia, jotka myydään markkinoilla tuoton saamiseksi ja heidän riistämisekseen. Tässä on kyse hyvin vakavasta järjestäytyneen rikollisuuden muodosta ja samalla ihmisoikeusrikkomuksesta. Haluan kiittää kiittää tasa-arvoinstituutin kollegoita siitä, että ovat tehneet tätä työtä, ovat laatineet tämän kertomuksen ja tämä on osoitus myös niistä konkreettisista tuloksista, joita olemme saaneet aikaan, kun olemme tehneet työtä ja olemme allekirjoittaneet julkilausuman siitä, että kymmenen EU-virastoa tekevät yhteistyötä tämän ongelman <clears throat> torjumiseen. Komissio on sitoutunut tähän työhön myöskin. Ja vuonna 2013 me totesimme, että ihmiskauppa, naisten kauppa on selkeä ihmisoikeusrikkomus ja me haluamme tällaisia sukupuolen spesifisiä spesifistä lainsäädäntöä tämän ilmiön torjumiseksi. Mm. Tämä liittyy siihen, kuinka uhrit ovat hauraita, haavoittuvaisia, ja se liittyy myös siihen, minkälaisista rikoksista on kyse. Ja haluamme myös tehdä tästä toiminnasta todella rikollista. Haluamme lainsäädäntöä. Jos me menemme vuoteen 2016, niin silloin me teemme tutkimuksen tästä ihmiskaupan sukupuoliulottuvuudesta. Siinä korostetaan sitä, että että tästä koituvat haitat ovat hyvin sukupuolen sitoutuneita. Ne liittyvät siihen, kuinka näiden salakuljetettujen myytyjen naisten kehoja käytetään. Ja seuraukset ovat brutaaleja, pitkäaikaisia, fyysisiä, gynekologisia, mielenterveyteen liittyviä seikkoja, jotka aiheuttavat, pitkä, aiheuttavat pitkäaikaista hallaa. Joten meidän täytyy ensinnäkin täytäntöönpanna lainsäädäntöä, johon liittyy myös selkeä sukupuoliulottuvuus. Toivon, että näin tapahtuu. Ja olen kiitollinen puheenjohtajalle siitä, että korostitte tätä dataa. Meillä on dataa vuodesta 2014. 67 prosenttia rekisteröidyistä uhreista ovat nimenomaan ihmiskaupan uhreja, sukupuolisen riistämisen ja väärinkäyttämisen <clears throat> uhreja. Ja suuri osa on naisia ja tyttöjä. Pelkäänpä, että komissio, kun se antaa siis, kun se saa vuoden lopussa tietoa rekisteröidyistä uhreista, niin luvut ovat vielä hätkähdyttävämmät, mutta tässä on tosi, tosiaankin kyse rikoksesta, joka, joka vaikuttaa erityisesti naisiin ja tyttöihin. Yhä useammat naiset ja tytöt matkustavat myös EU-hun seksuaalista hyväksikäyttöä varten. Laillisia ma- maahanmuuttoreittejä pitkin. Ajatellaan vaikkapa väli, Välimeren aluetta mutta siellä on, siellä on osoitettu, että vuonna 2014 näiden naisten ja tyttöjen lukumäärä on noussut jatkuvasti ja Frontexin lukemat kertovat samaa. Tämä valitettavasti on totta. Vähän vähemmän ja vähemmän tähän seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvään ihmiskauppaan ei enää puututa niin paljon kuin aiemmin. Olen kiitollinen siitä, että tämä parlamentti pitää huolen siitä, että me kiinnitämme riittävää huomiota näihin uhreihin ja että me emme marginalisoi heitä. Meidän pitää varmistaa se, että me emme luo jonkinlaista uhrihierarkiaa. Ei ole mitään merkkiä siitä, että olisimme onnistuneet vähentämään tätä, tämän ilmiön prevalenssia. Tämä on erittäin ikävä asia. Me tiedämme kuitenkin sen, että järjestäytyneet rikollisuusverkostot ovat yhä joustavampia ja joustavampia löytävät uusia keinoja ö, houkuttelemaan uhreja puoleensa. Euroopassa tuntuu olevan selvästi ö, kysyntää tällaisille palveluille, jotka liittyvät uhrien riistämiseen ja kehittyvän ja kehittyneen maailman välinen ero ö, edesauttaa tätä. Ö, ja sanotaan, että on tiettyjä jäsenvaltioita, joissa prostituutio on laillista ja se helpottaa ihmiskauppiaiden työtä. He käyttävät tätä oikeudellista ympäristöä ja riistävät uhreja. Meidän pitää pitää huoli siitä, että kaikki uhrit identifioidaan, yksilöidään ja he saavat tukea. On pahoiteltavaa, ja me tiedämme tämän kattavasta kattauksesta, jonka komissio julkaisi jokin aika sitten siinä kerrotaan muun muassa niistä hankkeista, joita me olemme rahoittaneet ja tämä ei edes pidä sisällään maahanmuuttokriisiä. Me tiedämme, että komission rahoitus työntekijöiden riistämistä varten on paljon enemmän kuin mitä olemme antaneet rahaa seksuaalisten uhrien auttamisen rahoittamiseksi. Eli meidän täytyy jatkuvasti myös ulottaa apumme näille viimeksi mainituille. On helppo sanoa, että että äh, tätä ihmiskauppaa tapahtuu, koska ihmiset ovat haavoittuvaisia, eikä tämä ole helppo selitys. Mutta ei se siitä syystä ainoastaan tapahdu. Se tapahtuu sen vuoksi, että se tuo, tuo voittoa rahaa. Ja se tapahtuu sen vuoksi, että on ihmisiä, jotka haluavat hyväksikäyttää toisten haavoittuvaisuutta. Otetaanpa vaikka, otetaan pois äh, ihmiskauppias äh, raha ja vä, väärinkäyttäjä. Silloin ei ole myöskään ongelmaa. Äh, olen iloinen siitä, että Europol on antanut kertomuksen lasten salakuljettamisesta. Se julkaistiin tunti sitten ja siteran sieltä. Alaikäisten ihmiskauppa seksuaalista hyväksikäyttöä varten on tuottoisaa. Rikolliset tietävät, että asiakkaat, he kutsuvat tätä asiakkaiksi, minä sanon raiskaajat, ovat valmiita maksamaan enemmän seksuaalista kohtaamisista alaikäisten kanssa kuin aikuisten he siis haluavat raiskata lapsia ja maksavat siitä enemmän rahaa. Tänä päivänä, tunti sitten, tuli tämä kertomus. Ja kertomuksesta käy ilmi, että jotkut tytöistä ovat jopa seitsemän vuotiaita Siksi me haluamme muistaa tätä päivää, teemapäivää. Siksi on tärkeää, että meidän täytyy, puuttua, meidän täytyy puuttua tähän, koska meillä on oikeudellinen velvoite. Meillä on moraalinen ja oikeudellinen velvoite puuttua tähän rikollisuuteen. Ja ainoa keino on se, että me lopetamme tämän rankaisemattomuuden kulttuurin. Mitä näille raiskaajille, seitsemänvuotiaan tytön raiskaajille tapahtuu, joka on maksanut paljon tästä tytöstä? Missä tämä on tämä henkilö? Missä hän on, tämä mies? Tämä on rankaisemattomuuden tämä kulttuuri, joka meidän täytyy, täytyy lopettaa. Vuonna 2016 komission mukaan monissa jäsenvaltioissa ei ollut laitonta ostaa palveluita, äh, eh, vaikka ties, palvelun ostaja tiesi, että uhri on ihmiskaupan uhri. Ja äh, sen jälkeen olemme todenneet, että Komission ensimmäinen prioriteetti on rohkaista jäsenvaltioita kriminalisoida, edes kriminalisoida ne ihmiset, jotka käyttävät näitä uhreja hyväkseen. Ihmiset eh, eh, ovat aika vaivautuneita. Oletteko te koskaan nähneet seitsemänvuotiaista ja luulleet, että kyseessä on eh, aikuinen ihminen, joka haluaa harrastaa seksiä? me pidämme ikään kuin itsestään selvänä sitä, että jos joku on äh, haavoittuvainen, niin totta kai häntä käytetään hyväksi. Se on odotusarvo. Me tiedämme, että ihmiset ovat haavoittuvia ja me lähdemme siitä, että haavoittuvaisuus tarkoittaa sitä, että ihminen joutuu hyväksi käytetyksi. Pitäisi olla häpeissään sitten, että jos ajattelee näin. Tämä ajattelu täytyy muuttaa ja meidän täytyy pohtia näiden palveluiden ostajia, niistä tuo rahan, rahan tekijöitä, käy, käyttäjiä ja väärinkäyttäjiä. Kaik, kaikkiin täytyy, kaikki näihin täytyy puuttua ja te, tehdä heistä tilitelvollisia Jokainen räiskäjä täytyy saattaa tilille ja laki on paras keino. Ja haluan vielä kertaalleen kiittää teitä siitä, että teitte tämän kertomuksen, tämän raportin, koska meillä ei ole mitään veruketta olla toteuttamatta EU-direktiivejä, joka koskee ihmiskauppaa. Me voimme kiittää myös parlamenttia tästä välineestä, eikä meillä ole mitään veruketta olla ajattelematta tätä sukupuoliulottuvuutta. Kaikki todisteet viittavat siihen, että asia on juuri näin. Muito obrigado, Mirja ehm, Vassiliado. Kiitoksia siitä, mitä kerroitte. Ja sitten Virginia Langback, joka on eurooppalaisen sukupuolitasa-arvoinstituutin johtaja. When I was listening also today of the... Kiitos oikein paljon. Kun kuuntelin tänään faktoja, ajattelisin, että huomenna, ehkä ensi viikolla, jotain meistä on joutunut hukkaan tytär, sisko, joku ystävä yliopistolta. Emme tietäisi, mihin hän on kadonnut, mitä hänelle tapahtuu, näemmekö hänet vielä. Ja nyt erityisesti digitaalisen teknologian aikana näemme myös enemmän kyber rikoksia, eli sellaista, että netin kautta pyritään houkuttelemaan tyttöjä. Ja siksi olen meidän kanssa aivan samaa mieltä. Meidän on toimittava ja osittain suunniteltava uusia toimia, koska tämä ongelma ei ole kutistumaan, vaan kasvamaan päin. Kuten sanottiin, jos ajatellaan 95 prosenttisesti seksuaalisiin tarkoituksiin, ihmiskaupan uhrit ovat naisia, tyttöjä, alaikäisten määrä lisääntyy jatkuvasti. Tämä on järkyttävä fakta. Me virastojen johtajat olemme allekirjoittaneet toisen kerran tukemme komissiolle, parlamentille, unionille ihmiskaupan vastaisin toimiin kuten tämä raportti, jonka kirjoitimme, jotta saisimme osoitettua, miten tärkeä sukupuolinäkökohta on, koska usein on kyse epätasa-arvosta, vallankäytöstä. Ja kaikki nämä toimet ovat osaa sukupuoliperustaista väkivaltaa. Jos katsotaan uhrin kannalta – kuten kun teemme Europolin kanssa yhteistyötä, he hoitavat äh, rikollisen osion ostajan tai raiskaajan, kuten Mirja sanoi. Mutta me katsomme, mitä pitäisi tehdä, jotta direktiivejä voitaisiin täytäntöönpanna paremmin. Ja tästä raportista näette, että me analysoimme todella sitä, miten voidaan nähdä täydentävää toimintaa. Joissain tapauksissa on ihmiskaupan vastaisen direktiivin tekijöitä sitten uhrien oikeuksien direktiivi voi vähän lisätä sinne antaa suuntaa jäsenvaltioille. Esimerkiksi meillä on naisten erityiset riskit, haavoittuvaisuus ja sitten toimivaltaisten viranomaisten osalta esimerkiksi puhutaan siitä, että ihmiskaupan vastainen direktiivi vaati tukijärjestöjen osallistamista. Erityisesti naisten järjestöt, kansalaisjärjestöt omaavat sen tiedon, mitä viranomaisilla usein ei ole. Näissä ryhmissä todella ymmärretään tämä asia. Puhujat ovat tänne jo maininneet sen, että Monet näistä kysymyksistä liittyvät epätasa-arvoon sukupuolten välillä. Jos ajatellaan uhria ja on haastattelut tai kuulustelut poliisin kanssa, on usein, luultavasti useimmiten käy niin, että uhroja ei uskota, kun ei ole todistajia suoraan. Siksi tarvitaan joku, joka antaa vähän kontekstia, kokonaiskuvaa tähän prosessiin – koko analyysiin ja tutkintaan. Ja myös keskittän tämän tukea uhreille, erityisesti alaikäisille uhreille, kuten täällä mainittiin. Jos ihmiskaupan vastaisessa direktiivissä mainitaan erityisesti tällaiset tukijärjestö, niin uhrien oikeuksien direktiivi täydentää ihmiskauppadirektiiviä neuvomalla, minkälaista koulutusta pitäisi järjestää esimerkiksi, kun puhutaan siitä, miten voidaan tunnistaa kuulusteluiden yhteydessä. Yksi suuri ongelma, jonka kohtasimme, kun pohdimme sitä, miten ihmiskaupan direktiivi liittyy uhrien oikeuksien direktiivin, nähtiin juuri tuo tunnistamiskysymys hyvin tärkeänä. Siinä on monta syytä. Ei ainoastaan se, että meidän viranomaisemme usein ensimmäisenä vastassa poliisi, mutta voisi olla sairaalakin tai mikä muu tahansa viranomainen – Useimmiten ei ole erityisosaamista tällä saralla ja meidän todella täytyy katsoa miten kuullaan erityisesti lapsiuhreja. Siellä raportissa on erityisosio tytöistä ja lapsista. Ei saa joutua tilanteeseen, jossa uhrit traumatisoituvat uudestaan, kun samat kysymykset toistetaan. Ja puhutaan myös siitä, mikä on kuulustelijan tai haastattelijan sukupuoli. Eli miten tämä voidaan tehdä hienotunteisesti, jotta uhri todella saa ansaitsemansa tuen. Puhutaan erityistarpeista. Tällä mainittiin jo psykologiset terveyskysymykset, mahdollisesti raskaus myös. Tiedämme, että monet ihmiskaupan naisuhreista saattavat olla raskaana ja tarvitsevat silloin erityisapua. Tämä auttaa jäsenvaltioita näkemään, miten erityispiirteet voidaan ottaa huomioon. Ne pitää ensin määritellä – materiaaliset kysymykset, psykologiset kysymykset, nämä ovat vastuullamme kaikki. Niitä ei voi vältellä. Lisäksi puhutaan tukipalveluista lapsille. ja ajatellaan ihmiskauppaa, jota käydään alaikäisillä, useimmiten tytöillä. Monissa maissa jäsenvaltiot käyttävät tällaisia tukikeskuksia, mutta jos puhutaan lapsista, jotka ovat altistuneet näille järkyttäville tapahtumille, ei kyllä riitä, että käytetään näitä tavallisia keskuksia, vaan meidän pitää kannustaa jäsenvaltioita huolehtimaan erityisosaamisesta, erityistuesta, jota annetaan niille lapsille, jotka ovat altistuneet näille järkyttäville kokemuksille. Toinen asia, josta vedettiin johtopäätös oli se, että kun ihmiskauppaa käydään seksuaaliseen tarkoitusperin, tämä on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja on hyvin tärkeää, että ei analysoida tätä ainoastaan yleisesti ihmiskaupan osana, koska tämä on suurin ihmiskaupan osuus. Kyllä se liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Ja me sanomme siis, että me näemme, että jäsenvaltioilla ei vieläkään ole, tai jos onkin strategiaa, jolla pyritään puuttumaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, niin silloin ihmiskauppakysymyksiä ei huomioida samassa yhteydessä. Ja me olemme sitä mieltä, että ihmiskauppa seksuaalisen hyväksikäytön takia on saatava integroitua kokonaisstrategian, joka liittyy naisiin kohdistuvan jäsen, väkivaltaan kaikissa jäsenvaltioissa. Me teimme tutkimuksen noin puolitoista vuotta sitten sitä, mitä kustannuksia syntyy naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Kustannukset ovat valtavat ja näitä kustannuksia ei olisi, jos ennaltaehkäisy toimisi kunnolla. Ja nähtäisiin myös mihin naisryhmiin tämä uhka kohdistuu erityisesti. Näin voitaisiin pelastaa ihmisiä, mutta voitaisiin samalla myös säästää resursseja toisaalle. Me näemme, että usein tämä liittyy haavoittuvuuteen, köyhyyteen. Jos ajatellaan köyhyyttä, pakkoavioliitoista ei ole vain kyse, koska – Raportissa on joitain esimerkkejä tällaisia tietyistä tapauksista useista sisäoikeusasian muista virastoista. Mutta jos katsotaan syitä, niin yksi syistä on se, että tyttö esimerkiksi pakotetaan naimisiin jonkun kanssa, koska perhe tarvitsee rahaa. Näin käy edelleen tänä päivänä Euroopan unionissa. Tämä rikkoo kaikkia periaatteita, kaikkia strategioitamme – on täällä puhuttiin haavoittuvaisista ryhmistä, kuten romanit, mutta myös köyhimmistä perheistä lähtöisin olevat. Eli jotkut syistä ovat tiedossa. Ja näin voisimme paremmin identifioida riskit ja näin päästä niistä eroon. Sisäoikeusministeriöiden neuvostossa on tällainen yhteisöpoliisialoite käynnissä ja Romaniassa puhuttiin siitä, miten tällainen yhteisöpoliisitoiminta voisi auttaa löytämään hyvin varhaisessa vaiheessa tällaiset erityisen haavoittuvassa asemassa olevat. Tämä voisi olla yksi tapa vähentää uhrien määrää. Oikeus uhrien pääsy oikeuteen. Siellä raportissa on yksi luku tästä aiheesta. Vaikka suurin osa ihmiskaupan naisi, ja tyttöuhreista ovat tilanteessa, jossa itseluottamus on tuhottu, psykologinen tila on hyvin heikko. Usein he eivät luota yhtään oikeuslaitokseen. Heitä uhkaillaan ehkä ja, ja on paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttavat kaikista näistä syistä, mutta näemme myös sen, että jos me todella – huolehdimme siitä, että viranomaiset ovat hyvin valmistautuneita ja huolehditaan tai ymmärretään se, että hyvin harvat näistä kysymyksistä tapauksista joutuvat tuomioistuin käsittelyyn ja usein ei uskota tutkinnassa uhreja – ja joskus syytettyssä myös käyttää puheenvuoron tuomiston käsittelyssä. Ja tämä prosessi ei ole siis uhrin kannalta mitenkään erityisen hyvä. Nyt on huolehdittava todella reilusta käsittelystä. Ja ennen kaikkea siitä, että jos jotain epäilyitä on, niin pitäisi huolehtia siitä, että kuitenkin uskotaan uhria. Stereotypiat on toinen ongelma. Usein sanotaan, että, että emme usko uhria tai hän käyttää tätä johonkin muihin tarkoitusperiin. Monissa jäsenvaltioissa on tieto, joka osoittaa, että tämä on fakta. käynti on hyvin tärkeä asia. Ja kuten näisten oikeuksien valiokunnan varapuheenjohtaja mainitsi, tarvitsemme tällaisen kattavan lähestymistavan. Ei yksi sitten tapaus katoa jonnekin, vaan pitää huolehtia siitä, että tasa-arvokysymykset auttavat meitä tässä eteenpäin. Tarvitsemme ratkaisuja. Indikaattorit. Ne indikaattorit, joita kehittelimme, me ehdotimme indikaattoreita, jotka voisivat tulevaisuudessa, jos saadaan riittävästi dataa, auttaa meitä EU-sakin valvomaan tilannetta. Ja tietenkin riippuen siitä, mitkä ovat tulevat askeleet, niin voisimme saada näin vähän lähtökohtia, jos saadaan riittävästi tietoa tämän ilmiön rekisteröimiseen. Ja kaikkien ammattilaisten jatkotäydennyskoulutus. Liikkeelle on lähdettävä tänään viimeistään huomenna. ja menetetään päivittäin. Ja erityisesti tänä EUn teemapäivänä on tärkeää, että sanomme jotain kansalaisten suuntaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt antaisin ykon edustaja Davalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much for giving me the floor. Kiitoksia. Ja on hienoa olla täällä tänään. Tänään puhutaan siis ihmiskauppakysymyksistä ja yritämme parantamaan politiikkaa, jotta päästäisiin eroon näistä kammottavista rikoksista. Hyvät näistä herrat, YK on nimissä haluaisin onnitella Euroopan tasa-arvoinstituuttia, Euroopan komissiota ja ihmiskauppa vaan vastaisen toiminnan koordinaattoria. Nyt katsotaan, miten voitaisiin ottaa huomioon sukupuolien näkökulmat toimissamme. Ja puhun lyhyesti kolmesta asiasta, jotka liittyvät tähän uuteen välineeseen. Luotettavat tiedot ovat tärkeitä, jotta voidaan puuttua ihmiskauppaan. Ja kuten raportissa on todettu, esimerkiksi YK ihmiskaupparaportti on osoittanut, että naiset ja tytöt ovat noin 70 prosenttia ihmiskaupan uhreista. Usein heitä käytetään seksuaalisesti hyväksi. Mutta luotettavat tiedot ovat osoittaneet muitakin sukupuolikysymyksiä, joihin pitää puuttua. Esimerkiksi pitää paremmin tunnistaa miesuhrit. Miesuhrilta tarvitaan erilaisia palveluita ja maskuliinisuuskysymys. Ja myöskin on mukana naisia, jotka ovat mukana rikollisina ihmiskaupassa ja usein on vaikeita tilanteita henkilöiden, jotka joutuvat ihmiskaupan uhreiksi. Eli sukupuolikohtaiset toimenpiteet pitää ottaa huomioon samoin kuin ikä ja uhrin tilanne. Ja tässä julkistuksessa puhutaan tästä lähestymistavasta – sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaanottaminen on tärkeä osa kestävää kehitystä. Sitten kumppanuus ja yhteistyö ovat tärkeitä, kuten kumppanuudet, joita on ollut YK ja EUn välillä. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan ihmiskaupan torjuntaa. Se on saanut rahoitusta EUlta ja sitä on, on mukana täytäntöön panemassa monet muut tahot. Lisäksi ihmiskaupan vastaisen toiminnan verkosto haluaa toimia tehokkaammin. Ja tähän kuuluu myöskin ihmiskaupan uhrien auttaminen. Tästäkin on puhuttu raportissa, joka, josta puhutaan tänään. Esimerkiksi EU-kampanja Her Story, Our Story ja oikeusalan ohjelma korostavat näitä seikkoja. Ja meidän täytyy ottaa huomioon sukupuolikysymykset, kun ajatellaan vaikka järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Ja meillä on useita kampanjoita ollut tästä aiheesta. Olemme kuulleet erilaisten uhrien näkökulmia, miehiä, naisia, nuoria ja vanhoja. Ja meidän täytyy korostaa yhtäläistä mukanaoloa ja kaikkien mukanaoloa rauhan ja turvallisuuden hankkeessa. Nadia Mugad sai äh, Nobelin rauhanpalkinnon. Hän oli myös ihmiskaupan uhri. Ja tällä tavalla voidaan olla mukana torjumassa ihmiskauppaa. Ja kansainvälinen yhteisö on edistynyt pitkälle tämän ilmiön ymmärtämisessä. Meidän pitää tukea uhrien selviytymistä ja sen pitää olla kaiken toiminnan ytimessä. Ja lopuksi haluaisin vielä onnitella teitä tästä hyvästä julkaisusta. Kiitos. kiitos oikein paljon. Nyt siirrymme kysymyksiin ja vastauksiin. Edustaja Björk, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh, I want to thank uh, Kiitoksia kovasti. Haluan kiittää molempia puheenjohtajia ja toki tietenkin vieraitamme ja muitakin tahoja, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä kertomusta. Minä itse olen tehnyt työtä näiden asioiden parissa jo jonkin tovin, ja kuten tiedätte, tämä parlamentti on pyytänyt strategiaa, ihmiskaupan vastaista strategiaa, sellaista ei ole näkynyt. Se on todella surkuteltava asia, koska ilman strategiaa ei voida sitoutua mihinkään, mutta nyt haluan vielä toistaa sitä, että tämä parlamentti nimenomaan pyysi strategiaa. Kun katsotaan ihmiskauppaa ja muistelen viime vuoden asiakirjaa, jossa siitä puhuttiin, siinä on monia hyviä asioita, mutta usein myös korostetaan turvallisuutta ja maahanmuuttokysymyksiä. Ja tässä täytyy olla kieli keskellä suuta, koska koska Silloin aletaan ehkä puhua, livetään puhumaan ihan vääristä asioista. Tässä parlamentissa ja muuallakin ö, ajatellaan, että kaikki liittyy aina maahanmuuttoon ja turvallisuuteen. Ja kaikesta maahan, ihmiskaupastakin halutaan puhua vain tässä yhteydessä. Mutta olen iloinen siitä, että tänään keskitytään nimenomaan ihmiskauppaan ja sen sukupuoliulottuvuuteen. Ja on selvää, että että sekä uhrit, kun puhutaan uhreista ja hyväksikäyttäjistä, niin molempiin liittyy sukupuoliulottuvuus. Meidän täytyy tarkastella lainvalvontaulottuvuutta ja ennaltaehkäistä, e, e, ennaltaehkäisykysymyksiä ja suojelukysymyksiä. Pari kommenttia näihin, jotta minä saan oman kantani selväksi. Tietyllä tapaa me tiedämme, mitä täytyy tehdä. Meidän täytyy puuttua kysyntään, sitä täytyy hillitä, se täytyy lopettaa. Ja jos puhutaan sukupuolisidonnaisista aspekteista, niin me tiedämme, että naisia ja tyttöjä salakuljetetaan sukupuolista hyväksikäyttöä varten pääasiassa. Jos haluamme siihen puhua, puuttua, meidän täytyy puhua myös prostituution markkinoista Euroopassa. Ja meidän täytyy ymmärtää, että siellä missä prostituutiomarkkinat ovat suuret, siellä on myös salakuljetettuja uhreja – ja väärinkäyttöä. Joten tässä mielessä, kun puhutaan täällä parlamentissa, me tiedämme, että tästä asiasta on keskusteltu, niissä maissa, joissa on institutionalisoitu prostituutio, niin siellä myös maa, ihmiskauppa ja ää, väärinkäytökset ja riisto ovat lisääntyneet, koska prostituutioala edellyttää sitä, että voidaan riistää käyttää hyväksi haavoittuvaisuutta. Muuten tällaista markkinaa ei synny. Tietysti voidaan sanoa, että en halua mennä bordellien kimppuun, koska ne ovat jo myös, tässä on poliittisestakin ongelmasta kyse. No, tässä on kyse tällaisesta hyvin patriarkaalisesta äh, Ähm, ilmiöstä, joka on ollut aina olemassa, mutta feministinä meidän täytyy avata suumme. Meidän täytyy sanoa, että ei tässä ole kyse seksuaalisesta vapaudesta tai ylipäänsä seksuaalisuudesta, vaan alistamisesta ja vallankäytöstä ja tasa-arvottomuudesta. Ja aina heikkoja hyväksi käytetään. Puhun, äh, pro, pro, puhun siis kaikista niistä, jotka ovat mukana äh, prostituution toiminnassa. Meidän täytyy kriminalisoida ne, jotka ostavat, palveluita. Minä puolan pohjoismaista mallia, joissa tämä ostaminen on kriminalisoitu, mutta ainakin vähintään täytyy kriminalisoida niitä, jotka käyttävät hyväkseen ihmiskaupan uhrien palveluita. Jokaisen täytyy löytää, hakea tietoa siitä, mistä tämä henkilö on tullut, onko hän ihmiskaupan uhri. Se on yksi asia. Ja sitten Haluaisin, että Euroopan tasolla me tarkastelisimme sitä, miten me voimme tukea lainvalvontatointa. Miten voidaan tehostaa toimintaa, miten saadaan näyttöä, jotta voidaan puuttua tähän ongelmaan. Monissa maissa on jo ryhdytty tähän, mutta on tietysti monia muitakin maita, joissa ei ole. Mutta monet ovat jo ryhtyneet toimiin ja niitä, näitä maita täytyy tukea, jotta tota, syytöstoimista ja lainvalvonnasta tulee tehokkaampaa. Ja kun puhutaan globaalista kansainvälisestä tasosta, niin EU tulisi ottaa suurempi vastuu. Me olemme tällainen vetovoimatekijä, pull factor. Täällä on kysyntää ja jos kysytään sukupuolispesifisestä toiminnasta, niin meidän täytyy investoida naisiin ja tyttöihin. Joku on sanonut, että jos johonkin täytyy investoida, niin siihen, että naiset, tytöt pysyvät kouluissa koska uhrit, no en nyt tiedä mikä on keski-ikä, mutta se oli ennen 16 vuotta, joten tytöt pitää pitää kouluissa ja silloin me voimme jo vähentää globaalisti tätä ihmiskauppaa, ihmiskaupan uhrien lukumäärää. Joten EUn täytyy mm, puuttua myös globaalisti tähän tilanteeseen, mutta paljon on tehtävää myös kotinurkilla. Ensinnäkin meidän täytyy lopettaa tämä rankaisemattomuus ja meidän täytyy tehdä sitä, mikä toimii parhaiten, eli suitsia kysyntää. Kiitos, edustaja Chinichi. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää vieraitamme näistä alustuksista. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Ihmiskauppa, jonka takana yleensä ovat kansainväliset rikosjärjestöt – niin olen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu. Usein tämä johtaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Usein tämä koskee naisia, alaikäisiä, erityisesti tyttöjä. Tämä ei ole pelkästään vakava naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivallan muoto, vaan tämä on vielä pahempaa. Tässä rikotaan vakavalla tavalla ihmisoikeuksia. Ja miten sitä voidaan torjua? No mielestäni oikeuden ja tuomioistuinten kautta. Täällä puhuttiin näistä kahdesta direktiivistä. Toinen liittyy ihmiskauppaan ja toinen uhrien asemaan. Niitä pitää soveltaa koordinoidulla tavalla. Ja joissain maissa pitää vielä tehdä työtä, jotta ne pantaisiin täytäntöön. Tästä kollegani jo puhui, mutta haluaisin kysyä, miten voidaan kannustaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön näitä kahta direktiiviä? Ja sitten Europolin rooli. Se on tietysti keskeinen, kun ajatellaan tietojen vaihtoa ja koordinointia. Sitä voitaisiin ehkä vielä vahvistaa, erityisesti kun ajatellaan eri viranomaisten välisiä toimia. Eli me tarvitsemme yhteistyötä, jotta pystymme kansainvälisellä tasolla torjumaan ihmiskauppaa. Sitten toinen asia, joka minun kannaltani on hyvin tärkeä, ja aikaisemminkin olen tehnyt työtä esimerkiksi alaikäisten suojelun osalta, ja uhrien suojelu on toinen keskeinen asia. Eli kun mietitään näitä toimia, niin meidän täytyy miettiä konkreettisia toimia. Ja meillä pitää olla integroitu järjestelmä, kun ajatellaan uhreja. On selvää, että ensin pitää tunnistaa nämä henkilöt. Se on hyvin hankala ja vaikea hetki, ja mielestäni siihen tarvitaan kunnollista koulutusta. Erityisesti tämä koskee poliisiviranomaisen edustajia koska hän usein ovat se ensimmäinen taho, johon uhrit ottavat yhteyttä. Meidän pitää investoida näiden toimijoiden kouluttamiseen. Omassa maassani Italiassa on luotu uhrien suojelujärjestelmä. Mukana ovat paikallishallinnot, terveydenhuoltopalvelut, asiantuntijoita, eri järjestöjä. Näissä tapauksissa, erityisesti kun kyse on pienistä lapsista ja tytöistä, silloin pitää olla hyvin varovainen lähestymistapa. Ja sitten meillä pitää olla toimia, joiden avulla voidaan auttamaan uhreja selviämään koetusta väkivallasta, vaikka se olekaan helppoa. Eli haluaisin kuulla kantanne tähän. Eli katsotteko, että meillä pitäisi olla kunnollinen uhrien tukemisjärjestelmä Euroopan tasolla? Ja kiitos vielä työstä, jota olette tehneet. Thank you. Kiitos. Käsittääkseni komission jäsen saapuu melko pian. Minulle kerrottiin, että Vastuuvapauskeskustelu päättyy pian, mutta edustaja Sippel, haluaisitteko te käyttää puheenvuoron? Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen siitä, että voimme tänään käydä tätä keskustelua. Toisaalta minua myös hävettää. Olemme Euroopan unionissa. Miten tänä päivänä voidaan vielä puhua tällaisista luvuista, että luvut kasvavat? naisille ja tytöille käyvä kauppa lisääntyy Euroopassa. Ja julkinen keskustelu tällä hetkellä tuntuu keskittymään ihmiskauppaan ja siirtolaisuuteen, mutta varsinainen ongelma, väärinkäytösten varsinaiset ongelmat jäävät näin vähän syrjään. Pelkään pahan, että näin on myös jäsenvaltioidemme viranomaisten joukossa, eli keskitytään muihin aiheisiin. Se on häpeällistä. Uskoisin myös, että emme voi taistella ihmiskauppaa vastaan ainoastaan, että taistelemme rikollisia vastaan. Tämä Siljanno sanoi, että jos päästään eroon rahasta, jota siellä voidaan tehdä, niin ongelma ratkaistaan. Pahoin pelkään, että tämä oli hänen yksinkertaista. Tässähän on toisaalta rikolliset yhdellä puolella, toisaalta näköalattomuus ja köyhyys toisella puolella – kyllä varakkaimmankin taustan omaavat voivat päätyä uhriksi, mutta usein on eh, niin, että ihmiset eivät näe muita mahdollisuuksia kuin lähteä tälle tielle tai jättää lapsensa tällaisiin oloihin. Tämä on tärkeä asia muistaa. Missä tätä hyväksikäyttöä tapahtuu? Me puhumme internetistä paljon – ja osittain se on niin, että jos seurataan kuvia ja löydetään, kuka on ladannut näitä kuvia, sinne ehkä löydetään myös uhrit, mutta ehkä koko keskustelussa sellainen tunne minulla joskus on, että jokaisen kuvan, jokaisen elokuvan takana on hyväksikäyttöä, että tapahtuu oikeassa elämässä. Onko niin, että emme oikein huomaa sitä, että lapsia ja naisia yhtäkkiä katoaa. Yhtäkkiä rupeavat käyttäytymään toisella tapaa, koska ovat altistuneet hyväksikäytölle. Meillä on paljon tehtävää koko yhteiskunnassa. En ajattele ainoastaan poliisi- ja oikeuslaitoksia. Haluaisin viitata täällä parlamentissakin käytäviin keskusteluihin, kun puhutaan naisiin kohdustuvasta väkivallasta, myös perheväkivallasta. Kollegat jopa täällä parlamentissa sanovat, että – nyt ei pitäisi aina vain puhua naisiin kohdistuvista, kohdistuvasta väkivallasta. Kyllähän väkivaltaa kohdistuu muihinkin ryhmiin. Tämä on häpeällistä myös ja järkyttävää. Naisen puolet yhteiskunnasta ja naiset altistuvat kaikenlaiselle sorolle ja hyväksikäytölle. Näin on ollut pitkään ja että vielä joudutaan taistelemaan sen puolesta, että tämä saadaan lopulta loppumaan, osoittaa, miten suuri haaste meillä on edessämme myös tänä päivänä. Siksi toivon, että kaikki kiinnostuneet saavat aikaan strategian, joka ottaa huomioon koko yhteiskunnan, jotta ihmiskauppa ja erityisesti naisten ja tyttöjen lasten hyväksikäyttö saadaan loppumaan niin, että me joudu yhä uudestaan kuulemaan, että nämä luvut kasvavat. Kiitos oikein paljon myös vastauksistanne. And at the end, ja lopuksi edustaja Marta. Merci. Ähm, Kiitoksia. Olen kuunnellut kiinnostuneena eri ehdotuksia ja minä kuulun niihin, joiden mielestä köyhyyden ja tämän ilmiön välillä on äh, selkeä yhteys, mutta ei ainoastaan sitä. On tietysti niitä perheet, jotka myyvät lapsensa rahasta. Se, sekin, on ilmiö, sekin on ilmiö ja siihen täytyy löytää ää, ratkaisu. Ää, on tietenkin to, ää, torjuttava naiskauppaa, mutta ei ainoastaan Euroopan ulkomailta tapahtuvaa naiskauppaa, vaan on myös esimerkiksi romanialaisia naisia, jotka ovat uhreja. Tällainen henkilö on aivan yksin. Ja toki on tietysti yhteisöjä ja muita, jotka auttavat uhreja, mutta ei se riitä. Espanjassa, Bulgariassa, Romaniassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa. Minä tulen raja-alueelta muutaman kilometrin päästä kotoani on ehkäpä Euroopan suurin ilotalo, jossa on lähes tuhat prostituoitua. Se on, se, se on paikka, jossa riistetään, hyväksikäytetään naisia, väh, alaikäisiä, ihmiskaupan uhreja. Ja kai, tämä ei ole kellekään mikään salaisuus. Tässä ollaan aika tekopyhiä. Meidän täytyy todellakin ryhtyä toimiin ja torjua tätä ihmiskauppaa ja naisten hyväksikäyttöä. Ensin täytyy harmonisoida lainsäädäntöä, joka koskee prostituutiota, koska joissain maissa se on kielletty, joissain se on ihan hyväksytty, joissain sitä siedetään. Tästä täytyy aloittaa. Mutta sitten lopuksi vielä sanon, minusta olisi hyvä, jos kaikki Euroopan instituutiot ryhtyisivät tosi toimiin torjuakseen prostituutiota ja ihmiskauppaa. Euroopan unioni on antanut lisärahaa Frontexille, koska se lähtee siitä, että meidän täytyy torjua maahanmuuttoa ja myös seksuaali- laitonta maahanmuuttoa minkälaisin keinoin näin tehdään. Eri yhteisöt, instituutiot, poliisijoukot joutuvat torjumaan tätä vitsausta, mutta miten? Ei ole mitään erityistä budjettikohtaa, josta annettaisiin rahaa esimerkiksi Frontexille niin, että se torjuisi ihmiskauppaa Eli tarvitaan ehdotuksia, tarvitaan kertomuksia, mutta tarvitaan myös tositoimia. Okei, okay, thank you. Eh, Mr. Kiitos oikein paljon, arvoisa komission jäsen. Me olemme lähteneet keskustelemaan sukupuolikohtaisista toimenpiteistä ihmiskaupan torjuntatoimissa Euroopan tasa-arvoinstituutin tutkimuksen pohjalta. Oikeastaan keskustelu saatiin päätöksen parlamentin jäsenten kesken, mutta nyt meillä olisi ilo kuulla teidän puheenvuoronne tästä tärkeästä aiheesta. Olkaa hyvä. Dear chair, dear colleagues. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvä varapuheenjohtaja, hyvä johtaja, hyvä koordinaattori, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluaisin pahoitella sitä, etten päässyt tänne alusta asti. Tämä oli hankala päivä aikataulun osalta tulen suoraan kuulemistilaisuudesta, jossa budjetinvalvontavaliokunnassa puhuttiin vastuuvapaudesta. Ja hyviä tyyppejä siellä, mutta hyvin tiukkoja. On hienoa, että voin olla täällä nyt kanssanne. Tämä on erityinen päivä. EUn ihmiskaupan vastainen päivä. Tämä eurooppalainen päivä muistuttaa meitä kaikkia kollektiivisesta vastuustamme. Meidän on edelleen jatkettava me meidän on lisättävä ponnisteluita, jotta päästään tästä hirvittävästä rikoksesta eroon. Meidän on annettava täysi tuki jokaiselle uhrille. Ennen kaikkea meidän tulisi muistaa se, että tämä on tärkeä aihe joka päivä, ei ainoastaan erityisen teemapäivän aikana. Ihmiskauppa on ilmiö, joka, jota ei nähdä ainoastaan Libyassa, kuten jotkut luulevat, tai jossain kaukana Euroopan unionin ulkopuolella. Ihmiskauppaa tapahtuu myös eurooppalaisissa yhteiskunnissamme. Me olemme jotenkin tästä tietoisia, mutta tänään meillä on ti- myös tilastotietoja avuksemme. Tämä on seksuaalista hyväksikäyttöä, joka kohdistuu yleensä naisiin ja nuoriin tyttöihin. Heti kun sain salkkuni niin neljä vuotta sitten, siellä oli ihmis kaupan vastaiset toimet ja minä olen aina puhunut siitä, että tarvitaan kunnollisia tuloksia. Ainoa tapa tehdä tätä työtä on yhteistyön kautta. Mukaan on saatava jäsenvaltiot, meidän toimielimemme ja virastomme ja tietenkin kansalaisyhteiskunta myös. Tänään tämä tapahtuma on tärkeä. Täällä on Libe- ja fan valiokuntien jäseniä ja myös Euroopan tasa-arvoinstituutin edustaja, ihmiskaupan vastainen koordinaattorimme – Koordinoidut yhteiset toimet ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan huolehtia tehokkaasta, kattavasta ihmiskaupan vastaisesta lähestymistavastamme EU-ssa. Tämä raportti, joka koskee sukupuolikohtaisia toimenpiteitä ihmiskaupan torjuntatoimissa, joka esiteltiin tänään – sisältää myös tiettyjä suosituksia keskeisiksi toimiksi. Joulukuussa 2017 minä esitin, että pitäisi saada lisävauhtia kohdennetusti meidän ihmiskaupan vastaisiin toimiin. Tässä raportissa halutaan erityisesti auttaa jäsenvaltioita kantamaan vastuunsa. Ihmiskaupan vastaisen direktiivin alalla ja erityisesti ajatellen sukupuolikohtaisia toimenpiteitä. Tämä liittyy yhteistoimiimme, joiden kautta haluamme tukea näitä naisia ja tyttöjä, jotka ovat kärsineet ihmiskauppiaiden hyväksikäyttäjien käsissä. Tytöt ovat erityisen haavoittuvainen ryhmä, mutta eivät ole ainoita haavoittuvaisia. Myös poikia, alaikäisiä poikia kaupataan ja hyväksikäytetään. Tänä päivänä Europol julkaisee raportin, joka antaa kattavan käsityksen ja analyysin rikosjärjestöistä, jotka syyllistyvät tähän kaikkein järkyttävämpään rikoksiin, eli lasten hyväksikäyttöön. Meidän on huolehdittava siitä, että pääsemme ihmiskaupan vastaisen työmme tärkeimpään tavoitteeseen. Ihmiskaupan uhrien pitää saada aitoa tukea. Heidän oikeuksiaan on aidosti puolustettava. Ennen vuoden loppua aion vielä esittää toisen ihmiskaupan vastaisen raportin. Siellä esitämme tietoja, tilastotietoja ja trendien pohjalta. Puhutaan siitä, mitä on tehty ihmiskaupan estämiseksi Euroopan unionissa. Tänään EUn ihmiskaupan vastaisena päivänä. Toivon, että te kaikki voitte osallistua tähän yhteistyöhömme. Me emme voi sallia yhteiskunnissamme minkäänlaista hyväksikäyttöä. Meidän pitää auttaa kaikkia kohtelemaan uhreja ihmisarvoisesti. Tarvitsemme rankaisemattomuuden suuntaan nollatoleranssia. Ennen kaikkea on estettävä se, että ihmiset ylipäätään päätyvät uhreiksi. Ihmiskauppa, naisiin ja tyttöihin kohdistuva kauppa rikkoo todella EUn perusarvoja ja periaatteita. Oikeus tasa-arvoon, ihmisarvoiseen elämään, elämään ilman pelkoa. Mitään sijaa ei ihmiskaupalle ole eurooppalaisissa yhteiskunnissamme tai missään muuallakaan maailmassa. meillä on moraalinen velvollisuus huolehtia tästä asiasta. Tarvitsemme tuloksia, emme ainoastaan sanoja. Kiitos oikein paljon. Oikein paljon kiitoksia teille, arvoisa komission jäsen. Nyt haluaisin antaa muille puhujille puheenvuoron mahdollisuuden lyhyesti vastata kysymyksiin ja huomioihin. Pyytäisin puhumaan ihan kahdessa minuutissa, ei sen pidempään. Kiitoksia. Kaikki kysymykset oikeastaan liittyvät tähän kokonaisvaltaiseen kuvaan, eli lakeja pitäisi harmonisoida. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, että yksi tapa, koska meillähän on niin paljon direktiivejä ja erilaisia puitteistoja, jotka pitää ottaa huomioon kansallisella tasolla. Ja kuten Björk sanoi, Kyse on myöskin kysynnästä. Eli on erilaisia tapoja toimia ja rikosjärjestelmät ovat erilaisia eri maissa. Eli täytyy muistaa kaikki palvelut ja paketit. Eli on tärkeää, että katsomme miten etenemme Eli meidän täytyy vähentää hyväksikäyttöön mahdollisuuksia. Ja ehkä näitä asioita voidaan harmonisoida, mutta sitten myöskin koulutus. Ja tyttöjäkin voidaan kouluttaa tähän, eli ei kyse ole vain poliisista. Myöskin koulu on tärkeä paikka, koska sielläkin tytöt ovat riskissä ja sitten puhutaan köyhyydestä, tietyistä etnisistä ryhmistä. Jäsenvaltioilla on vielä parantamisen varaa tässä oikeudellisen avun tarjoamisessa. Ja kuinka paljon tietoa tytöt saavat koulusta, kuinka paljon tietoa näistä riskeistä ja mahdollisista ja tuesta. Esimerkiksi romanit mainittiin. Ja nyt on maahanmuuttajia, joita integroidaan yhteiskuntiin. Eli tapoja on monia, ja tämä jälleen vahvistaa sen, että ihmiskaupan torjunta ei liity vain yhteen politiikan alaan. Tässä asiassa täytyy toimia kaikilla eri tasoilla. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Sitten seuraava. And I don't need time because ei ole aikaa eikä sitä tarvitakaan, koska komission läsnäolo puhuu puolestaan, antoi jo monia vastauksiakin. Mutta muutamiin kysymyksiin sanoisin vain, että me valvomme komis- jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka liittyvät direktiiviin, sen transponointiin. Komissio on sitoutunut siihen, meidän lähestymistapamme on kattava. Me jatkuvasti korostamme sitä, että EUn Ähm, jäsenvalti- EU-kansalaisetkin ovat usein ähm, uhreja ja me haluamme yhdistää ja varmistaa sen, että äh, pystymme rahoittamaan poliittisia prioriteettejamme ja tässä vastaankin parlamentaarikon äh, huoleen. Me rahoitamme ISF-poliisin kautta näitä kansainvälisiä hankkeita, eli komissio mielellään kyllä tähänkin asiaan kiinnittää huomiota. Meillä on myös erilaisia rahoitusohjelmia eri osastojen kesken ja teemme yhteistyötä ja voin vain todeta saman kuin komissaari ja viittaan vuoden 2017 tiedonantoomme. Meidän täytyy lopettaa rankaisemattomuuden kulttuuri. Loppujen lopuksi se on olennaista. Meidän täytyy panna piste näille rahavirroille ja kaikille sille, joka mahdollistaa riiston. No, minä olen sitä mieltä, että meillä on konkreettisia operatiivisia toimia, jotka täällä on mainittu. Tämä on hyvin konkreettista, hyvin kohdennettua ja me näemme tuloksia ja me teemme myös läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Kiitoksia kovasti ajastanne. Kiitos. Kiitos paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos komission jäsen, että olitte paikalla. Puheenne oli hyvin mielenkiintoinen. Kiitos kaikille puhujille. Ja kiitos ja Pimentan Lopes, että olitte yhteispuheenjohtajana. Odotamme komission kertomusta artiklan 23 1 ja 2 mukaan, samoin kuin edistyskertomusta artiklan 20 mukaan ihmiskaupan vastaisessa direktiivissä. Odotamme näitä raportteja ennen vuoden loppua. Kiitos kollegat. Nyt siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan. Pyytäisin Barbara Spinelliä korvaamaan minut. Kiitos ja hyvää viikonloppua.